Good morning, everyone. If there are no objections, the draft agenda can be adopted without modifications. Hyvää huomenta. Onko ehdotuksia? hyväksytty Hyväksyttekö esitistä? Onko siihen äh, muutoksia johtuen äh, suuresta äh, työpaineesta meidän kautemme lopuksi, niin 29. elokuuta iltapäivän kokous on vahvistettu ja lisäkokouksia järjestetään Strasbourgissa maanantaina 10. syyskuuta kello 19 illalla aina kello 10 asti ja torstaina 13. syyskuuta 9-12 aamupäivällä ja äänestykset, äänestyksiä molemmissa kokouksissa. Tänään tulkkaus on 21 kielellä Ainoastaan Virro, Latvia ja Gaalin kieli puuttuu. Ja kaikki kokousasiakirjat löytyvät meidän nettisivultamme. Ja ennen kuin me aloitamme, haluaisin antaa puheenvuoron tulkeille, joilla on meille viesti. Joten laittakaapa kuulokkeet päälle niin, että voitte kuunnella tulkkeja. Joten tulkit, olkaa hyvä. Tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan uusia työehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa ja siihen liittyvistä työtaistelutoimista ja tästä johtuen tulkkaus päättyy täsmälleen aikataulun mukaisesti tänään kello 12.30. Okay, thank you very much. We move to item number four on our agenda. Siirrymme kohtaan numero neljä esityslistallamme. Eli keskustelemme mietintölausunnosta paino, äh, tislau, panostislauksella tuotetun ja Japanissa pullotetun kertatislatun soshun nimellismäärät unionin markkinoille saattamista varten. Ja koska tämä on minun mietintöni, niin annan itselleni puheenvuoron ja teen muutamia huomioita tästä ja sitten varjoesittelijät voivat käyttää puheenvuoron. Joten selitän tämän ehdotuksen taustoja, tämän asetuksen muuttamisesta. Te olette kaikki tietoisia siitä, että Japanin sopimus on kaikkein suurin kahdenvälinen kauppasopimus koskaan neuvoteltu Euroopan unionissa. Ja tämä sopimus tulee avaamaan valtavat markkinamahdollisuudet molemmille osapuolille ja se tulee poistamaan suurimman osan tullimaksuista ja veroista, jotka ovat maksaneet EUn yrityksille, jotka vievät tuotteita Japaniin miljardin vuodessa. Tämä avaa Japanin markkinat, jossa on 127 miljoonaa asukasta ja tämä tulee kattamaan yli tuhat eurooppalaista maatalous- ja elintarviketuotetta Japanissa. Ja tämä tulee lisäämään mahdollisuuksia myös monilla muilla sektoreilla, muun muassa eurooppalaisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua myös monien japanilaisten kaupunkien julkisiin hankintoihin. Kun tämä on viety päätöksen, tämä sopimus, tämä lähetetään parlamentille – ennen nykyisen komission mandaatin päättymistä 2019. Tämä komission ehdotus pyrkii siihen, että esitettäisiin poikkeus unionin säännöistä liittyen pullokokoon kertatislatulle sosulle, joka on tislattu tuote, panostislattu tuote Japanissa, jota myydään pullokoissa, jotka vastaavat nimellismäärää 720 milliä, millilitraa ja, tai 1800 millilitraa pulloissa. Ja nämä ovat sellaisia pullokokoja, joita joiden nimellismäärää ei ole hyväksytty unionissa. Tämä poikkeus olisi tarkoitus ottaa mukaan tähän sopimukseen mutta se on mahdollista vain asetuksen muodossa, koska sen täytyy koskea kaikkia jäsenvaltioita yhtä aikaan saman äh, aikaisesti, kun EU-Japanin talouskumppanuussopimus astuu voimaan. Neuvottelut neuvottelut äh, vapaakauppasopimuksissa Japanin kanssa varsinkin siitä, että poistetaan suuri osa tullimaksuista on tärkeä askel ja tämä antaa meidän yrityksillemme ja maanviljelijöillemme mahdollisuuden osallistua tähän sopimukseen mahdollisimman nopeasti. Ja sen vuoksi ehdotankin, että hyväksyisimme komission ehdotuksen ilman muutoksia. Ja sama päätös on tehty neuvoston tasolla maatalouserityiskokouksessa 11. kesäkuuta. Ja määräaika oli 30. kesäkuuta ja tämä hyväksyttiin kansallisissa valtuuskunnissa poikkeuksetta. Eli tämä pähkinänkuoressa tästä ehdotuksesta ja mitä sen taustalla on. Ja nyt sitten antaisin puheenvuoron varjoesittelijöillä niin, että he saavat esittää näkemyksensä. Edustaja Mior. Kiitos puheenjohtaja te esittelitte asian hyvin. Tässä on kysymys nimellisarvoista ja pullokoista, jotka äh, ovat tällaisia panos äh, tislatun japanilaisen juoman pulloja. Ja siellä äh, nämä pullokot koot ovat eh, erilaiset. 4G, 1G on 120 millilitraa, eli kysymys on 720 millilitran tai 1800 millilitran pulloista. Ja kun ne tuodaan eh, Euroopan unioniin, niin silloin meidän täytyy eh, muuttaa alkoholiasetusta. Te viittasitte, mikä minusta on myös tärkeää ja sen vuoksi toistan sen, että vastavuoroisesti me saamme Japanin markkinoille 130 erilaista eurooppalaista alkoholituotetta. Eli siis tässä on kysymys ottamisesta ja antamisesta. Sochussa on 25-32 prosenttia alkoholia maksimissa ja se valmistetaan perunasta, bataatista ja sokeriruoosta. Ja vuodelta 2008 on tämä meidän edellinen lainsäädäntömme ja lainsäädäntö, jossa on määritelty nämä nimellissä määrät ja pullokoot. Ja sen vuoksi nyt tämän muutoksen pitäisi olla osa tätä uutta asetusta ja kuten puheenjohtaja jo sanoi, me olemme hyvin samaa mieltä neuvoston kanssa ja sen vuoksi voisimme tämän vain hyväksyä yksinkertaisesti näin ja sitten tämä Muutos tapahtuu välittömästi samana päivänä, kun EUn ja Japanin välinen vapaakauppasopimus astuu voimaan. Thank you very much, Madame Now, Mr. Pieka. Paljon kiitoksia seuraavaksi edustaja Piega. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, dziękuję e, pani Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvin paljon esittelijälle. ECR on sitä mieltä, että poikkeuksen luominen Shusholle on hyvin merkittävä askel eteenpäin, kun ajattelemme Euroopan unionin sopimusta Japanin kanssa. Eurooppalaiset yritykset vievät 58 miljardin euron edestä tuotteita ja hyödykkeitä Japaniin. Ja me olemme sitä mieltä, että vapaakauppasopimus tulee purkamaan erilaisia kaupan esteitä, joita meillä on. Ja tämä tulee johtamaan siihen, että kauppa Euroopan unionin ja Japanin välillä tulee olemaan vahvempaa. ECR toivottaa tervetulleeksi mahdollisuuden luoda lisäkauppaa tällä alalla ja siksi eräät poikkeukset tässä erityistapauksessa, Shoshun tapauksessa, ovat tärkeitä. 720 millilitran ja 1800 millilitran pullot, nominaaliset määrät eivät ole sallittuja, mutta jos me tämän poikkeuksen annamme, saamme poikkeuksia sitten maantieteellisiin merkintöihin puolestamme ja meillä ei tule olemaan viiniä alkoholituotteillemme tariffeja. Olemme sitä mieltä, että tämä teksti ja tämä poikkeus ovat hyvin tärkeitä, erityisesti mitä tulee määritelmiin, merkintöihin ja maantieteellisiin mä- merkintöihin alkoholijuomien osalta. Me haluaisimme tukea tätä mietintöä, se on tervetullut ja haluaisimme kiittää tätä vielä kerran. Kiitoksia. Thank you very much to Madame Müller now. Kiitoksia edustaja Müller. Dank, Frau. Kiitos äh, puheenjohtaja. Viimeisen vuoden aikana, kuten muutamat äh, muutkin kollegat, äh, olen ollut alkoholiasetuksen varjoesittelijänä ja tässä on kysymys monista erilaisista alkoholilajeista mutta kun tämä Sochu-asia tuli pöydälle, niin, niin minun piti ensin katsoa ja etsiä, että mitä tämä oikeastaan on. Sochua on tehty Japanissa jo 1500-luvulta lähtien ja tällä hetkellä se on kokenut samanlaisen renesanssin siellä kuin meillä Gini. Alkoholilainsäädännössä hän meillä on asetukset, joihin liittyvät perinteisten tuotteiden suojelu ja sen vuoksi minusta tässä olisi ihan ok, jos me ottaisimme tämän, hyväksyisimme tämän tällaisenään, koska eihän tässä ole kysymys varsinaisesta poikkeusjärjestelyistä. Meillähän on meidän alkuperämerityt tuotteemme myös Euroopassa ja minä tulen suosittelemaan ryhmälleni, että hyväksymme komission ehdotuksen muutoksetta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Ellei, käännyn Seuraavaksi Kämmes Morenon puoleen. Hän edustaa komissiota. Olkaa hyvä. Thank you very much, ma- Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille jäsenille täällä valiokunnassa tästä mietinnöstä ja positiivisesta komission aloitteen vastaanottamisesta. Uskoakseni tämän toimen tavoitteet ja pyrkimykset olivat erittäin hyvin kuvatut. Ja luonnollisesti, kun tämän valiokunnan pu- jäsenet tukeaan ilmaisivat komission esitykselle, se oli hienoa. Voin vain kuvailla sen, mikä on jo todettu tässä. Konteksti on todellakin kauppakumppanuussopimus. Tehän tiedätte, että me olemme nyt allekirjoitusvaiheessa töitä. Tämä tulee tapahtumaan heinäkuun alussa huippukokouksessa ja tällainen konteksti siis on. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä poikkeus tulisi olemaan erittäin suureksi hyödyksi Euroopan unionille, tälle sektorille, EUlle kaiken kaikkiaan, mutta erityisesti elintarvikesektorille Euroopan unionissa ja vielä enemmän alkoholijuomasektorille. En halua toistaa nyt samaa, mutta on hyvin tärkeää ymmärtää se, että tämä sektori aivan alusta lähtien tulee hyötymään kolmesta tyypistä. Ensinnäkin tullimaksujen alentaminen, ne tuotteet, joista peritään 50 prosentin tullia tällä hetkellä, saavat tulevaisuudessa 0 äh, prosentin tullin. Kaikki Euroopan unionin vienti tulee hyötymään tästä. Tämä on yksi asia. Mutta sen lisäksi me olemme onnistuneet Japanin kanssa onnistuneet puolustamaan Euroopan unionin viinisektorin pitkällisiä menettelyjä, ja nämäkin poikkeukset tulevat voimaan, kuten mainitsin, Japan niin on saatu muuttamaan omaa lainsäädäntöään ja omaa maantieteellisten merkintöiden lainsäädäntöään, jotta meidän merkintöjämme voisivat suojella 230 maantieteellistä marki- alkuperämerkintää saa suojan Japanissa. Tämä on hyvin merkittävä asia siis. Kaiken kaikkiaan, kuten mainitsitte, kaikki tämä on erittäin hieno ja ennalta näkemätön myönnytys, jonka Japani on myöntänyt. Ja sellaista se ei ole kenellekään muulle kauppakumppanille vielä antanut. Tässä yhteydessä Shoshu on hyvin pieni myönnytys. En halua nyt asiaa kuvata näin, mutta kyseessä on vain itse asiassa meidän lainsäädäntömme muokkaaminen niin, että meillä on kuluttajille enemmän varmuutta ja sidosryhmille enemmän varmuutta. Erityisesti tuen tätä poikkeusta, joka koskee pullokokoa. Tämä on perinteinen tuote, kuten eräs parlamentin jäsen kuvasi hyvin perinteinen sellainen Japanissa, sitä tavallisesti myydään perinteisessä pullossa, ja näiden pullojen koko ei ole tällä hetkellä Euroopan unionissa hyväksytty. Olemme sitä mieltä, että tämä on todellakin aivan minimi myönnytys. Me haluamme ottaa lainsäädäntöön mahdollisimman nopeasti mukaan tämän, sillä luonnollisesti Parlamenttihan tulee kauppasopimuksen hyväksymään, mutta sopimus Japanin kanssa, kun se tulee valmiiksi, meillä olisi tämä poikkeus valmiina näiden pullojen tulemiseksi Euroopan unionin markkinoille. Tämä muokkaa artikla 110. Tämä on tehokkaampi tapa hoitaa asia myöskin merkki Japanille, sillä tämä on hyvin tärkeä perinteinen kysymys ollut Japanille tunteellinen sellainen, että me haluamme hyvää tahtoa osoittaa, haluamme osoittaa, että olemme valmiita toimimaan. Tämä on pääasiallinen pyrkimys. Tässä mainittiin se, mitä Joshu on. Tätä kuvattiin alkoholijuomaksi. Tämä on juoma, jota tislataan riisistä, vataatista perunasta tai muista raaka-aineista ja tavallisesti se pullotetaan keraamisiin pulloihin. Tämä on hyvin pieni tuote, nishmarkkina. markkina me arvioimme, että vain 500 hehto, hektolitraa vuosittain tätä tuotetta tuotaisiin Euroopan unioniin. Tämä on hyvin niche-tuote. Tietyt ravintolat sitä esimerkiksi haluavat. Me haluamme siis osoittaa hyvää tahtoa Japanille, haluamme olla valmiita kauppasopimuksen val- voimaan astumiseen ja siksi komissio on tämän aloitteen tehnyt sitä. Heijasteltiin jo tuossa kesän sopimuksessa. Minä halusin tukea asialle ja olen täällä tänään ollut hyvin tyytyväinen siihen, että tukea on. Sillä tämä tulee olemaan hyvä tapa helpottaa tilannetta erityisesti elintarvikesektorin osalta Japanissa, jolloin jälleen kerran kiitoksia kaikille parlamentin jäsenille, kiitoksia tuesta. Me toivomme, että tämä ehdotus, tämä komission aloite, hyvin nopeasti hyväksytään ilman tarkistuksia niin, että me voimme jatkaa neuvotteluja Japanissa. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. 22. kesäkuuta kello 11 on tarkistusten jättämisen takaraja ja me äänestämme 10. heinäkuuta valiokunnassa tästä asiasta. Näin pääsimme tämän kohdan päätökseen ja siirrymme eteenpäin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 kohta viisi Euroopan unionin ja Kolumbian kauppasopimuksen, kuten myöskin Perun kauppasopimuksen täytäntöönpano. Tarkastelemme lausuntoluonnosta, jonka Joel Melan on valmistellut. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Kiitos puheenjohtaja. 29. norraskuuta 2017 pyysi valtuuksia laatia oma aloitemietinnön tästä kauppasopimuksesta Perun ja Kolumbian välillä vuonna 2018 tätä sopimusta väliaikaisesti sovellettiin. Lähdettiin soveltamaan viideksi vuodeksi ja tässä halutaan nyt kertoa teille tästä kauppasopimuksen toteuttamisesta niin kuin niin kuin siitä on pyydetty, miten sitä on lähdetty toteuttamaan toimintaohjelman mukaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, mutta on käynyt ilmi, että vuosiarviointien jälkeen on käynyt ilmi, että komissio lokakuussa 2017 ja myös kansalaisyhteiskunnan tekemät huomiot, jotka ovat peräisin, viimeisimmät niistä ovat peräisin kaikista kattavimmat joulukuulta 2016, tämä vapaakauppasopimus, joka sovittiin joulukuussa 2012, ei olisi pitänyt kiinni sopimuksistaan. Ei se ole mahdollistanut sektoreille taloudellista kehitystä, eli sekundaaria kolmannelle tersiaarisektorille niitä odotuksia, joita niille oli asetettu, koska se taloudellinen toiminta ei ollut riittävän tyydyttävää. Dynamiikka oli nimenomaan lisännyt negatiivisia seuraamuksia raaka-aineiden käytössä ja eikä oltu suotu mahdollisuuksia kestävälle kehitykselle näille kahdelle kyseiselle maalla. Kun on tehty kauppatasearvio Kolumbian ja Perun taloudessa, niin, niin tämä antaa aihetta uskoa siihen, että kauppasopimus voisi johtaa vielä epäsymmetriseen kehitykseen kuin mitä alun perin suunniteltu. Mutta viimeinen kehitys poliittisessa ympäristössä Kolumbiassa ja Perussa on osoittanut, että tavoitteet, jotka oli kirjattu sopimukseen, eivät ole sen kaltaisia, että niitä voi, niihin voitaisiin pysyvästi päästä, koska maassa on vallalla epävakaa tila. Kolumbiassa sopimus FARC-järjestön kanssa, joka on keskeytetty vastikään ja sen soveltaminen tulee vaikuttamaan ympäristöpoliittisesti, sosiaalisesti nimenomaan maan uudelleenjakamisen kanssa, koska se vaikuttaa intensiivisesti epätasapainoon ja meidän täytyy myös ajatella myös maataloustuotteiden laatua, jotka viedään, joita viedään EU-hun ja niiden tuotantoa. Eri, ja erityisesti Venezuelan poliittinen tilanne täytyy ottaa huomioon, koska se on aiheuttanut suuria muuttovirtoja Kolumbian päin ja se vaikuttaa myös maan tilaan epävakaasti. Ja siinä on, siinä on myös ihmisoikeusrikkomukset takana. Perussa on ollut lukuisia sosiaalisia rajuja konflikteja, myös poliittisia skandaaleja, jotka liittyvät joidenkin johtajien korruptioon. Se on myös johtanut metsäpinta-alan vähentymiseen ja myöskään ammattiliittojen oikeuksia oli noudatettu eikä työntekijän oikeuksia ole suojeltu. Voisinko saada vähän enemmän hiljaisuutta ympärilleni, kun puhun, rouva puheenjohtaja? tämän maan talous ja sen avautuminen monikansallisille yrityksille on vain lisännyt tätä ilmiötä ja se estää kestävän kehityksen toteutumista, kun me tiedämme toisaalta, että tämän säännön EU on asettanut ehdoksi vuonna 2010, kun on puhuttu myös antibioottien käytöstä karjataloudessa ja niitäkään määräyksiä oli noudatettu. Tässä on kansalaisyhteiskunnan edustajia tässä raportissa myös Euroopan parlamentin jäsenmaiden parlamenttien edustajia. He eivät ole tässä, tätä sopimusta oli vielä ratifioitu joka paikassa. Se voisi näissä maissa tavoitteihin ei ole päästy ja ne ovat melkein päinvastaisia kuin mitä oli artiklassa 9 sopimuksessa. Jos ajattelemme vapaakauppasopimusta ja että se voi lisätä vielä enemmän alkuperäistä epäsymmetriaa kehityksessä, näiden kahden maiden talouksissa, mutta meidän mielestämme se ei ole hyödyllinen kummallekaan näille maille eikä edes Euroopalle. Sen takia me suhtaudumme erittäin suurella varauksella sopimuksen täytäntöönpanoon, kun ajattelemme ympäristöpoliittisia kestävän kestäviä ja sosiaalipoliittisia tavoitteita. Ja sen takia me pyydämme neuvostoa antamaan uuden mandaatin Euroopan unionin komissiolle, jotta se voisi lähteä tarkistamaan tätä kauppasopimusta. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt käännön varjoesittelijöidemme puoleen. Edustaja Gambus. Antes que nada, disculpar, porque acabo de llegar. ihan ensiksi pyydän anteeksi, että tulin vähän myöhässä, mutta minulla oli, minä olin toisessa kokouksessa vähän liian pidempään kuin olin aikonut. Meillä on tässä nyt mm, lausunto joka liittyy Kolumbian, Perun ja EUn väliseen vapaakauppasopimukseen. Tässä mielessä muutama kommentti ihan ensiksi. Tämä ryhmä on aina puoltanut mahdollisuuksia tutkia kauppasopimuksien mahdollisuuksia kolmansien maiden kanssa. Historia on osoittanut, että kaupalliset sopimukset, jotka ovat avoimia, ovat antaneet meille enemmän kasvua, hyvinvointia, vakautta ja se on myös antanut myös antaa suojaa. Se on antanut ja se on vähentänyt vastakkainasettelua. Se on joskus myös antanut lisäisiä vastakkainasettelua. Mutta kun on kyse Kolumbiasta ja Perusta, niin se on tärkeät suhteet EUlle ja se on myös tärkeää, ne ovat myös tärkeitä kumppaneita meille. Tämä sopimus antaa meitä lisäämään kauppavaihtoa kummankin maan kanssa. Ja se on tärkeää tänä EUn työllisyydelle ja kasvulle, kuin myös Kolumbian ja Perun kasvulle ja työllisyydelle. Kolmanneksi meidän täytyy muistaa, että tässä sopimuksessa on hyvin epäsymmetrinen rytmi vapaakaupan toteutumiselle ja sitä pitäisi kyllä toteuttaa täysimittaisesti ennen 2023. Kolumbia Perun olisi pitänyt to- toteuttaa tämä vuoteen 2030 mennessä. On välttämätöntä sanoa, että tässä on tarkoitus antaa aikaa näille herkille sektoreille, ka- näille kahdelle maalle, jotta ne voisivat to- toteuttaa sopimuksen täysin rinnoin. Neljänneksi siinä, missä puhutaan kestävästä kehityksestä ja kaupasta, se on keskeinen elementti sopimuksessa sopimuksessa ja siinä sanotaan, kuinka kummatkin osapuolet ovat kompromissein sopineet siitä, että noudatetaan keskeisiä kansainvälisiä työoikeuksia ja kaikkia monenkeskisiä normeja, kun on kyse ympäristöstä. Samanaikaisesti halutaan pitää ylläpitää lainsäädännön korkea taso, kun on kyse sosiaalisesta suojelusta. On paljon muutakin, mutta en halua käyttää teidän aikanne siihen. Meidän on tärkeää muistaa, että eurooppalaiset toimielimet, erityisesti meidän parlamenttimme ja tämä ympäristöasian valiokunta lähtee tukemaan tätä kauppasopimusta, joka on solmittu EUn, Kolumbian ja Perun välillä. Tässä mielessä mm, minä haluan pyytää anteeksi, että en voinut kuunnella koko esitystä. Pyydän anteeksi valmistelijalta. En en mä ole ihan samaa mieltä siitä, mitä hän puhui tässä mietinnössä. Me aiomme työstää sitä, että tässä valiokunnassa tämä kauppasopimus lähtee toisille uusille linjoille. Muuten kuitenkin sanoa sanoa, että ehkä hän ei voinut tehdä tätä työtä muulla tavoin kuin hän oli tehnyt. Kiitos. Okay, thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia edustaja Gambus. Seuraavaksi muut kollegat voivat käyttää puheenvuoroa, jos teillä on kommentteja tähän mietintöön. Then, uh, Mr. Jorgensen. Sitten komissiosta, herra Jorgensen. Thank you very much. And... Kiitos ja huomenta kaikille ja kiitos tästä mahdollisuudesta tuoda komission näkemys äh, esille tässä asiassa. Me pidämme erittäin hyvänä tätä Euroopan parlamentin aloitetta arvioida kauppasopimus, vaikkakaan se ei ole vielä täysin astunut voimaan. Näinhän me teemme myös komissiossa, joten joko vielä tämän vuoden aikana tai ensi vuonna me tulemme laatimaan tällaisen puolivälin arvioinnin tästä sopimuksesta. Haluaisin nopeasti kommentoida muutamia asioita, joista tässä nyt on keskusteltu. Ensimmäinen kysymys, joka meidän on esitettävä itsellemme, on se, onko tämä sopimus, joka on sovelias Kolumbialle ja Perulle niin, että se voisi kehittyä kohti kestävämpää taloutta, ja onko tämä sopimus auttanut näitä maita niiden taloudellisessa kehityksessä ja kestävässä kehityksessä. Kun katson sopimuksen tuloksia, on selvä, että tämä sopimus on auttanut Kolumbia, Kolumbia ja Perua siirtymään eteenpäin ja pois täysin puhtaasti raaka-aineisiin peru, perustuvan talouteen kohti taloutta, jossa on lisäarvoa, jossa PK-yrityksillä on mahdollisuus osallistua. Ja olemme saaneet hyvin rohkaisevia lukuja liittyen siihen, kuinka paljon PK-yritysten määrä on kasvanut esimerkiksi tuonnin suhteen EU-hun. Joten vähemmän raaka-aineita ja enemmän maataloutta ja enemmän tällaisia tehdastuotteita Kolumbiasta ja Perusta. Ja sitten tämä toinen asia, päätöslauselmaehdotuksessanne niin olemme sitä täysin samaa mieltä. On todella tärkeää yrittää käyttää tätä sopimusta, jotta äh, siellä voitaisiin noudattaa paremmin ympäristöä ja työoloja koskevia normeja. Tällä sopimuksella me olemme antaneet myös itsellemme mahdollisuuden ottaa esiin nämä asiat näiden maiden kanssa ja mahdollisuuden kansalaisyhteiskunnille näissä maissa saada äänensä kuuluviin ja käydä vuoropuhelua hallitusten kanssa. Ja mielenkiintoinen esimerkki tästä on se, että tässä aikaisemmin tänä vuonna – Perun kansalaisjärjestöjen liitto teki meille esityksen tai valituksen siitä, mitkä asiat eivät ole täytäntöön pantu perussa. Mutta meidän näkökulmasta tällä hetkellä viisi vuotta sen jälkeen, kun sopimus astui voimaan, me näemme tämän positiivisena. Se on antanut näille maille enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi kestävämpään talouteen. Ja se on myös parantanut meidän mahdollisuuksiamme yrittää vaikuttaa ja tukea näitä hallituksia ympäristö- ja, ja työlainsäädännön noudattamisen suuntaan. Paljon kiitoksia. Se... Haluaako Edustaja Lain vielä kommentoida, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä kuuntelin kaikki nämä puheenvuorot ja minä olen jo vähän ennakoinut mielipiteitä muista ryhmistä ja kuuntelin myös komission mielipiteet on selvää. Totta kai, että me tulemme katsomaan, mitä tarkistuksia on tulossa, mutta haluan kuitenkin huolimatta kaikesta muistuttaa teille tämän tämän äh, lausunnon merkityksestä Intavaliokunnalle, mutta äh, tähän monet asiat varmasti täsmentyvät jatkossa, mutta emme me vastusta emme missään nimessä vapaakauppasopimuksia maiden kanssa, joilla on moninaisia resursseja. Totta kai tätä on ehdotettu niin kuin meidän kahdenväliset suhteet voivat auttaa näitä maita. Tämä tilanne ei ole tällä hetkellä kovin kannustava, mutta meidän tarkoituksena on tietysti laittaa turvalausekkeita, jotka eivät ole ole vielä tällä hetkellä tässä tekstissä, joka on ehkä huonosti esitelty ja laadittu, ottaen huomioon nykyvaikeudet. Ja sen takia minä odotan kärsimättömänä ja myöskin erittäin mielelläni tarkistuksia ja työn avaamista kaikkien kollegojen kanssa joiden, joille olen käytettävissä ja haluan kiittää heitä jo tässä vaiheessa heidän sitoutumisestaan tähän työhön. Thank you very much. Paljon kiitoksia tarkistusten jättämisen takaraja on 30. Äh, heinäkuuta 2012 ja me äänestämme tästä lokakuussa valiokunnassa ja joulukuussa täysistunnossa. Näin pääsemme tämän esityslistakohdan läpi ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan heti, kun edustaja Dali on paikalla. Which is the post 2020 CO2 emission standards seuraava aihe on 2020 jälkeisen ajan uudet päästönormit uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille. Meidän täytyy kuitenkin odottaa esittelijää hetki. the meantime, I'd like to inform you that last night. Saman aikaan voisin kertoa teille siitä, että äh, energiahallinto paketti saatiin 4.30 viime yönä päätökseen. Minä ja edustaja Ryge Metske me tiedämme erittäin tarkkaan, mitä tapahtui tuon asian parissa. So, Madame Dali, we were waiting to start. Edustaja Dali, me odotimme teitä aloittaaksemme hyvin mielenkiintoisen keskustelun tähän asiaan liittyvistä tarkistuksista. Olkaapa hyvä. The colleagues and thank you to the... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat, kiitoksia varjoesittelijät. Joo. Aivan kuten eh, odotettua, tämä lainsäädäntö on eh, hyvin paljon eh, mielenkiintoa herättänyt. Sitä heijastelee myöskin suurten, suuri tarkistusmäärä, yli sata tarkistusta, ja me olemme yhdessä eri poliittisten ryhmien kanssa käymässä läpi näitä tarkistuksia tällä hetkellä. Kuten oletettuakin, todennäköisesti tarkistukset keskittyvät erityisesti hiilidioksidi, tavoitteisiin, nollapäästöisiin ajoneuvoihin. Minulla on hyvin paljon tarkistuksia, jotka vetoavat korkeampien 2020-2030 tavoitteiden puolesta kuin ne, joita komissio on esittänyt. Meillä on tiettyjä tarkistuksia, jotka halusivat nollapäästöisille ajoneuvoille vahvempia tavoitteita. Erät halusivat vahvistaa komission poliittisia mekanismeja tietynlaisen bonusjärjestelmän lisäksi. Ja kun käy näitä tarkistuksia läpi, on aivan selvää, että on olemassa kollegoiden parissa vahva tahto olemassa olevia porsareikiä tukkia, erityisesti kun me nyt olemme siirtymässä yhdenmukaisen kevyiden hyötyajoneuvojen testimenetelmään WP ltp -hän. Tarkoituksena on nyt kattaa tämä ero todellisessa ajon olosuhteessa syntyvien päästöjen suhteen. Kollegat ovat puhuneet myöskin innovaatioista, sykleistä, uudesta katsauksesta ja eri parametreista. Eräät ovat myöskin tuoneet fossiilisten polttoaineen kysymyksen esiin. Nämä aiheet ovat aivan varmastikin varjoisteiden keskustelussa mukana. Ja haluaisin nyt vakuuttaa teille kaikille, että minun tarkoitukseni on ehdottaa kompromissitarkastuksia kaikista tämän asetuksen tärkeistä kysymyksistä. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa yhtä kaikkein tärkeimmistä seikoista tässä asetuksessa, nimittäin 2025 pakolliset tavoitteet. Kun meillä ei ole oikeudellisesti sitovia 2025 hiilidioksiditavoitteita, Tämä 25 milligramman tavoite kohti kilometriä olisi jäänyt avoimeksi. Tämä on se riski, johon me olisimme törmänneet, ellei meillä ole tällaista sitovaa 2025 hiilidioksiditavoitetta. Jos näin tapahtuu, 2030 tulokset puolittuisivat verrattuna perusteltuun 2025 tavoitetasoon. Ja tämä olisi Euroopan unionin kasvihuonepäästöjen kannalta valitettavaa ja sen kannan vastaan, johon tämä parlamentti pari kuukautta sitten sitoutui. Parlamentti pyrkii vähentämään liikenteen päästöjä, sillä elämme nyt tässä asiassa toimimme, emme ilmastotavoitteitamme pysty tavoittamaan. On aivan selvää, että Euroopan unionin jäsenmaista osa on tämän riskin käsittänyt ja on valmis äh, siirtymään. Ja on sellaisia jäsenmaita, jotka ymmärtävät, että tämän lainsäädännön täytyy tuottaa tulosta. Haluaisin nyt äh, sanoa sana sen työntekijöihin liittyen ja heidän suojaansa liittyen. Usein olen vakuuttunut siitä, että vaikka tämä on ilmastolainsäädäntöä, kyseessä on myöskin sellainen lainsäädäntö, jonka täytyy työntekijöitä suojella ja jonka täytyy varmistaa se, että työntekijät ovat osa tätä siirtymää, jonka tulee tapahtua, sillä vaikka eräät nollapäästöiset ajoneuvot ovat helpompia rakentaa ja näin vähentävät työn paikkoja. Meillä on muita vähäpäästöisiä autoja, kuten hybridiautot, jotka ovat monimutkaisia rakentaa ja näin vaativat lisää työvoimaa. Haluaisin tuoda esiin sen, että autosektorin työpaikkojen on arvioitu kaiken kaikkiaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä, kun ajoneuvojen monimuotoisuus kehittyy ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja kun hybridiajoneuvot muuttuvat yleisemmäksi. Haluaisin korottaa myös sitä, että on olemassa autoteollisuuden automaatiotrendi, joka johtaa riippumatta hiili, vähähiilisyyteen siirtymisestä siihen, että työpaikat vähenevät. Meidän täytyy kohdata kaikki nämä haasteet yhdessä, jotta voimme varmistaa sen, että työntekijöitä me suojellaan koko tämän matkan ajan. Meillä on erilaista muuttuvaa dynamiikkaa kansallisella tasolla ja tähän mennessä olemme nähneet, että on ryhmä jäsenmaat, joiden odotetaan ajavaan korkeampia autojen ja hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästörajoja. Monet näistä maista aktiivisesti harjoittavat kansallisen autosektorin siirtymää jo, ja tämä heijastuu kansallisessa politiikassa, ja meillä on myöskin tällaisia ailahtelevaisia maita, jotka joiden kantaa asiaan. Me odotamme vielä Italia, Saksa, Puola erityisesti. Haluaisin tässä viitata Saksan ympäristöministeriin, joka puhui vuoden 2030 mennessä 50 prosentin leikkauksesta 2030 mennessä ja 30 prosentin 2025 mennessä. Ja myöskin malusjärjestelmästä autojärjest- auto teollisuudelle. Tämä ajatus osoittaa, että jäsenmaissakin on nyt tahtoa siirtyä eteenpäin. On aivan selvää, että Saksan ympäristöministeri itse ymmärtää, että vaikka hänen maansa taistelee 2025 ja 2030 tavoitteiden kanssa, me emme näihin pääse, ellemme toimi nyt. Odotan mielenkiinnolla mielipiteiden vaihtoa ja keskustelua kollegoiden kanssa näiden kysymysten parissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt siirryn varjoesittelijöihin. Edustaja Giesek. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Esittelijä Dallis sanoi, että tässä on kysymys äh, kohtuullisen teknisestä asiasta, mutta ottaen huomioon, että tässä on yli 700 tarkistusta, niin äh, ehkä me tässä olemme pääsemässä johonkin suuntaan. Komission ehdotus vuonna 2017 on aika kunnianhimoinen 15 prosenttia välillä vuoteen 2025 ja 30 prosenttia vuoteen 2030. Nyt jotkut kollegat haluavat tähän radikaaleja muutoksia. He haluavat tätä tasoa nostaa radikaalisti 50 prosenttia, jopa 75 prosenttia. Ja minä uskon, että on välttämätöntä, että me arvioimme asiallisesti ja laajasti komission esityksen. EPP on sitoutunut ilmaston suojeluun, mutta täytyy huomioida kuitenkin myös työllisyys, eikä sitä tule aliarvioida. Ja olen iloinen, että esittelijä sanoi, että hän haluaa katsoa myös työnantajan etuja me EPPnä vaadimme komissiolta jatkoarvioinnin esittelijän ehdotuksesta 50 prosentin kunnianhimotasosta ja välitasona 25 prosenttia vuonna 2025. Samoin täytyy katsoa tätä 75 prosenttia, täytyy miettiä mitä vaikutuksia sillä on työllisyydelle. Olen vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme teknologianeutraalisuutta neutraalisuutta eikä tule uskoa siihen, että tavoite, äh, että tavoite saavutettaisiin vain sähköllä. Se on kaikkea muuta kuin äh, teknologianeutraalia. Koska täytyy miettiä, mistä sähkö tulee, onko sähkö aina ylipäätään kestävää energiaa, kuka äh, rahoittaa verkot, miten kalliita sähköajoneuvot ovat, voivatko kaikki niitä hankkia energiaa. Ja jos katsotaan äh, äh, akkutuotantoa, niin koboltin hinta on noussut äh, pilviin. Eli tämä kaikki vaikuttaa markkinoihin. Olemme täysin vakuuttuneita tai olen itse vakuuttunut siinä, että innovaatioihin kuuluvat myös vaihtoehtoiset polttoaineet, synteettiset polttoaineet, niissä on hyvin paljon potentiaalia. Meillä on mahdollisuus tehdä järkevää lainsäädäntöä ja suojella ilmastoa sillä tavalla ja samanaikaisesti varmistaa myös työnantajien edut ja työllisyys. Ja jos me nyt tässä sitten loppujen lopuksi tulemme komission ehdotuksen suuntaan, saamme varmasti ihan järkevän esityksen, muuten me epäonnistumme. Minusta kollega Dalin ehdotus ei ole kovinkaan vakavasti otettavaa, jos hän siteraa Saksan ympäristöministeriä ainoana mielipiteenä. Minä voisin kertoa, mitä esimerkiksi työllisyysministeri sanoo, tai teollisuusministeriö. Joten siltä osin Saksalla ei todellakaan ole mitään yhtenäistä kantaa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Gisek. Paljon kiitoksia edustaja Gisek. Seuraavaksi edustaja Proctor. thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää edustaja Dalia hänen työstään tämän aiheen parissa. Tämä saattaa yllätys teille, mutta minä tuen joka ikistä ajatusta ja ehdotusta, en kuitenkaan sen aikataulun puitteissa, josta tässä on puhuttu. Mielestäni se ei ole realistinen, emmekä sitä pysty tavoittamaan. On tärkeää tämän sektorin kehittymisen kannalta toimia realistisella ja kestävällä tavalla. Ja tästä syystä haluaisin kolme asiaa tuoda esiin, jotka ovat ECR-ryhmälle tärkeitä. Nämä kumpuavat hiljattaista keskusteluista varjoesittelijöiden kokouksissa. Ensinnäkin aikaisemman kauden poikkeukset täytyy säilyttää täysin seuraavan kauden, lainsäädännöllisen kauden aikana. Eräät pienet innovoivat tuottajat ansaitsevat suojelua tässä aiheessa. Olisi tuhoisaa hylätä nämä poikkeukset juuri tällä hetkellä. Tämän lisäksi meidän täytyy pohtia kuluttajahintaa uskoamme, että lainsäädäntö ei saa rangaista kuluttajia ja ajoneuvostandardien parantamisen tulee tapahtua käsikädessä ajoneuvojen luonnollisen vaihtosyklin kanssa. Keskimäärin arvioidaan, että uusi auto ostetaan Euroopassa 11 vuoden välein. On mielenkiintoista, että tässä on alueellisia eroja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä luku on lähempänä viittä vuotta autojen vaihtuvuuden suhteen. Me tarvitsemme selkeästikin aikaa, jotta nämä uudet ajoneuvot löytävät todella paikkansa markkinoille. Ja uskomme tämän lisäksi myöskin, että lainsäädännön tarkoituksena ei saa olla sosiaalisen liikkuvuuden rajoittaminen. Ajoneuvostandardien täytyy kulkea teollisuuden tukemisen kanssa käsi kädessä. Ja tämä ei tällä hetkellä toteudu riittävästi on tärkeää eräillä alueilla pohtia sitä, ovatko sähköautot realistinen vaihtoehto ja hybridit, kun ajattelemme laajoja maaseutualueita, ne on vaikeampi kattaa. Tämä on jotakin, mitä pitäisi pohtia. Paljon on jo puhuttu autovalmistajista ja minä itse asiassa tulin TRAN-valiokunnasta juuri tänne ja siellä oli hyvin paljon erilaisia näkökantoja kollegoilla. Osa heistä on täällä juuri nyt. Ja komissiollakin oli kantansa. Me kuulimme auto teollisuudelta vaadittavan, että heidän dieselautojen tuottajien täytyy nyt puhdistaa tonttiinsa, mutta kun katson tilannetta täällä parlamentissa 1990, ei kovinkaan kauan aikaa silloin komissi dieselautojen myynti oli 14 prosenttia Euroopan unionissa ja 2017 viime vuonna dieselautojen osuus markkinoista oli 52 prosenttia. Kuinka näin on tapahtunut? Kuten monet meistä tietävät, ja meidän pitäisi tämä tunnustaa ja myöntää, tämä oli lainsäädäntöjen työtä tässä talossa ja jäsenmaissa. Me tuimme dieselautojen valmistusta ja käyttöä. Ei ole siis yllättävää, että kuluttajat ovat epäileväisiä, eivät vain tuottajien suhteen tämän Dieselgate-skandaalin vuoksi, vaan myöskin lainsäätäjien suhteen, kun ajattelemme hiljattaisia innovaatioita, mutta puheenjohtaja, kuten totesin, minä edustaja Dallin ajatuksia ja ehdotuksia tuen. Kuten suurin osa kollegoista, minun epäilykseni täällä keskittyy aikatauluun ja meillä voisi olla tarkastelulauseke niin, että me tarkastelisimme teknologian kehitystä ja sen tilannetta. Onko se meidän kunnianhimomme tasalla? Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Turvals. Kiitos äh, puheenjohtaja. Meillä on ollut äh, hyviä tapaamisia edustaja Dallin hyvällä johdolla. Minun tarkistukseni ovat kohdistuneet kolmeen asiaan. Ensinnäkin annetaan selkeä signaali tulevalle kehitykselle CO2 päästöjen vähentämiselle 2025, 30 ja myöhemmin. Toisekseen nämä todelliset päästötestit ja se, että estolaitteita ei voisi käyttää. Ja sitten kolmanneksi elinkaarimetodologia niin, että tulevaisuudessa voisimme mitata päästöjä kaikista voimalähteistä verrattavalla tavalla. Jos ei kykene painostamaan eurooppalaisia autonvalmistajia uudistamaan heidän teknologiansa, niin silloin Euroopan vaarana on jäädä jälkijunaan esimerkiksi Kiinan taholta – ja tämä olisi yhteiskunnallinen katastrofi. Sen vuoksi meidän on painostettava autoteollisuutta niin pitkälle kuin voimme. Ei nyt kuitenkaan työntää heitä reunan ylitse. Sitten ongelmista on olemassa tietynlainen suuntaus jossa näitä asioita ideologisoidaan. Tuntuu siltä, että monet ajattelevat, että kaikki pitäisi tehdä nolla päästöautotasolla. Ajatus on hieno, mutta en ole oikein vakuuttunut siitä, että me kykenemme työntämään teollisuutta siihen suuntaan tarpeeksi nopeasti – kysymys on myös siitä, että meidän täytyy tasapainottaa sitä, kuinka paljon teollisuutta tai kuinka paljon me voimme työntää tai, tai painostaa teollisuutta. Kollega Gisek on varmasti kuullut autoteollisuudelta, että se ei halua, että sitä painostetaan ollenkaan, mutta ei sekään ole hyvä. Paras keino tasapainottaa tätä on se, että meillä on vahva, kattava CO2-päästöjen vähennys elinkaarimenetelmän pohjalta, koska silloin meillä on hyvä tausta ja hyvä lähestymistapa. Sitten meillä on myös pieni ongelma vielä jossa minä pelkään hieman tällaista moralisoivaa lähestymistapaa. Jos me otamme käyttöön tämmöisen bonusmalusjärjestelmän, joka ei välttämättä ole toimiva, joten meidän täytyy puhua tästä bonusmalusjärjestelmästä enemmän ja yrittää löytää siihen ratkaisun. Meillä oli aikaisemmin keskustelussa niin hyvä ilmapiiri, että se kyllä rohkaisee meitä toimimaan viisaasti ja vahvasti. Kiitos. Thank you. Äh, Kiitoksia, edustaja Harms. Mich auch bei Frau Dalli bedanken. Minä haluaisin myös kiittää edustaja äh, Dallia erittäin hyvästä asioiden hoidosta tässä asiassa. Ja sanoisin edustaja Giisikille, että minusta ei ole ollenkaan hyväksyttävää, että yksi puoli tässä sanoo, että minä puhun faktoista ja, ja mistä me muut sitten puhumme. Joten tämä, nämä faktat ovat hankala juttu muutenkin ja kuka päättää, mikä on se totuus. Mutta minusta me kuitenkin olemme olleet hyvin rakentavia tässä työssämme. Minun ryhmälleni on tärkeää muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on vuoden 2030 kokonaispäästövähennystavoite tästä puhuttiin jo ennen kuin Dali esitteli mietintöluonnoksensa. Sanottiin, että tämä on se keskeinen asia, jonka pohjalta päätetään, millä tavalla me saavutamme ilmastonsuojelutavoitteet olemassa olevalla teknologialla. Kysymys oli, oli perinteiset moottorit sekä myös sähkö, sähköinen liikkuvuus. Ja siinä me sitten sitten päätämme eh, ympäristöystävällisestä innovaatioista ja ilmastotavoitteista tulevaksi kymmeneksi vuodeksi. Siksi me emme voi tässä nyt eh, eh, olla lepsuja, vaan meidän täytyy toimia tiukalla kädellä. Minun ryhmässäni tämä on ollut erityisen vaikeaa, koska tarkistukseni tai siis tässä on muutettu nyt sitä, mitä asiantuntijat ovat soveltaneet päästötavoitteeksi, koska jos ajatellaan Pariisin sopimusta ja sitä, että yli kahdella asteella ei ylitetä lämpöä, niin silloin me tarvitsemme jopa miinus 60-70 prosenttia, 75 prosenttia päästöjä vähennettävän. Tämä kuulostaa paljolta ja näen, että herra Giisike tuolla pyörittelee päätänsä, mutta teollisuus on myös, tiete, tiedesektori on samaa mieltä. Se, mistä me nyt tästä neuvottelemme, on mielenkiintoista ja miten esimerkiksi teollisuusvaliokunta tähän suhtautuu. Mutta vielä kerran, minulle on on kaikkein tärkeintä, että tätä, käytämme tätä asiaa tavallaan sillä tavalla, että me emme parin vuoden kuluttua sitten kadu sitä, mitä olemme tehneet ja olemme pahoillamme siitä, että sektori ei ole tullut mukana ja ei ole tehnyt sitä, mitä se olisi voinut tehdä sen vuoksi oli sitten tämän tavoitteen koko mikä tahansa, niin on tärkeää, että tätä voidaan seurata niin, että meillä olisi välitavoite niin, että silloin voidaan todellakin tarkistaa neljä viiden vuoden kuluttua, mikä tilanne on. Se on meidän mielestämme erittäin tärkeää tälle ehdotukselle ja siltä osin tuemme myös esittelijää. Miten sitten elikuvuus otetaan tähän mukaan. Tämä on asia, josta meidän pitää puhua vielä moneen kertaan, koska tässä on kysymys siitä, mitä me emme nyt tee tai mitä me nyt emme päätä, niin silloin se ei tule päätetyksi. Ja kysymys siitä, millä tavalla esimerkiksi autoteollisuuden innovointia verotetaan koska lainsäädännössä ei vielä ole minkäännäköisiä vastauksia tähän. Minulla on luonnollisesti on paljon sanottavaa myös tähän, mitä tämä tarkoittaa työpaikoille ja onko tämä tietoista, siitä puhutaan paljon. Mutta se, mikä minua häiritsee, edustaja Giiseke, on se, että kun puhutaan e-liikkuvuudesta ja työpaikkojen menetyksestä, te puhutte siitä jatkuvasti. Eli kun me puhumme siitä, niin samanaikaisesti auto teollisuudessa puhutaan tuotanto, tuotannon tehokkuuden parantamisesta esimerkiksi digitaalitekniikalla. Ja jos oikein luen näitä tutkimuksia, niin ensimmäiset suuret työpaikkamenetykset autoteollisuudessa eivät ole niitä, jotka tapahtuvat e-liikkuvuuden kautta, vaan ensimmäiset suuret menetykset, jotka ovat edessämme, niin ovat ne työpaikat, työpaikkamenetykset, joita tapahtuu digitalisoinnin kautta tapahtuvien teknologisten innovaatioiden kautta. Komissio viimeksi valiokunnassa sanoi vielä kerran, että yhteiskunnalliset hyödyt, jos meillä on korkeammat raja-arvot, jos päästöjen raja-arvoja nostetaan vielä korkeammin, niin silloin yhteis- yhteiskunnalliset edut eivät ole heikommat tai huonommat kuin komission ehdotuksessa, vaan ne perustuvat komission tutkimuksille, se Delftin tutkimukselle, ja sen, mukaan, sen tutkimuksen mukaan, Delftin tutkimuksen mukaan yhteiskunnalliset edut ovat jopa paremmat.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 tätä nyt valiokunnassa tänään, koska kompromissineuvotteluthan ovat juuri käynnissä. Mut, ja minusta nämä neuvottelut ovat olleet positiivisia ja uskon, että ne jatkuvat positiivisessa hengessä ja se on erittäin tärkeää. Ja että me emme vain puhu yksittäisten valtioiden näkemysten puitteissa, kuten täällä nyt kuuluu. Minä olen tehnyt varjoesitellinen myös muutamia tarkistuksia. Ja minä olen varjoesittelijä myös puhtaiden ja tehokkaiden ajoneuvojen päästövähennysten mietinnössä. Ja minun ehdotukseni siinä ja tässä asiassa kuuluvat yhteen. Minä olin ensimmäisessä hieman vähemmän kunnianhimoinen, nyt huomattavasti enemmän kunnianhimoinen. Minä tulen alueelta, jossa autoja perinteisin moottorein varustettuja autoja valmistetaan ja jossa työpaikat riippuvat siitä. Ja täytyy olla täysin selvää, minkä parissa me tässä työskentelemme. Minä olen aina liittänyt ympäristönäkökulmat, sosiaalisten näkökulmien ja terveyden kanssa, mutta todellisuus on kuitenkin se, että kaikki autoteollisuus, Itä-Euroopassa on läntisten omistajien käsissä. Ja uutta teknologiaa käytetään vain täällä lännen puolella ja minun kotimaassani valmistetaan yhä vielä tällaisia perinteisiä moottoreita ja näin se tulee jatkumaan. Ja sen vuoksi olisi tärkeää huomioida myös siirtymäkausi, koska ei tilannetta ratkaista sillä tavalla, että nämä vanhat työpaikat meidän kotimaissamme vain katoavat. Ja että äh, meillä, meidän summe vain äh, tukitaan tällaisilla almuilla, jota kutsutaan jonkinlaisen siirtymäkauden äh, tueksi. Etä-Euroopassa ajetaan dieselautoilla ja varmaan jatkossakin. Ja dieselautojen käyttö tutkimus osoittaa, että se on Itä-Euroopassa jatkunut ihan samanlaisena ennallaan ja sen vaikutuksesta vaietaan. Eli jos me tässä liiottelemme, niin silloin me emme auta ihmisten terveyttä emmekä ympäristöä. Eli minä kannatan komission alkuperäisiä lukuja ja toivoisin, että vuoden 2030 tavoitteet olisivat sitovia. Meidän tulee luoda myös kannustimia vaihtoehtoisten polttoaineiden ajoneuvojen myyjille. Meidän täytyy ottaa mallia Kaliforniasta. Pidän myös tästä teknologisesta neutraalisuudesta ja olen myös tehnyt tarkistuksia, jotka liittyvät myös ajosyklimenettelyihin sekä autoihin, jotka keskittyvät jotka käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita. Ja sitten tämä, nämä todelliset olosuhteiden päästötestit ovat tärkeitä, koska NOx, SOx ja PSS-päästöt on huomioitava myös näissä mittauksissa, koska ne vaarantavat ympäristön ja kansalaisten terveyden. Sen lisäksi olen tehnyt eh, tarkistuksia tähän direktiivin tarkistuksiin, jolla tuetaan puhtaampien ja tehokkaampien ajon, tehokkaampia kuljetusajoneuvoja. Ja minusta tässä ei ole motivoitu tarpeeksi kansalaisia eh, e-liikkuvuuteen. Meillä on puuttuvaa infrastruktuuria ja sen vuoksi tämä ongelma onkin niin suuri. Sen vuoksi nämä yksittäiset tavoitteet jäsenvaltioille, niitä olen tarkistuksissani korottanut ja lopuksi haluaisin myös nopeuttaa täytäntöönpanoa. Odotan mielenkiinnolla keskusteluimme, mutta muistakaa, että tämä asiakirja ei ole ainoa tästä aiheesta, mutta muistakaa myös, mikä tämän asiakirjan vaikutukset tulevat olemaan esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan monissa jäsenvaltioissa. Me emme halua sulkea silmiämme siltä ja puhua ainoastaan CO2-päästöjen vähentämisestä, koska se kuulostaisi hieman siltä, mitä EPPn edustaja sanoi siitä, että tuemme vain tiettyjä vaihtoehtoisia autoja ja sijoitamme paljon biopolttoaineisiin ja sitä kautta tuhoamme paljon työpaikkoja. Kiitos yhteistyöstä ja kiitän esittelijää siitä, että hän on ollut avoin meidän tarkistuksillemme ja että hän pyrkii löytämään tasapainoisia kompromisseja, jotka eivät merkitse sitä, että edut tulevat vain niihin maihin, joissa autotehtaiden omistajat ovat. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Evi. Ente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Dallia työstä, jota hän on tehnyt tähän mennessä. Ja me odotamme kompromissitarkistuksia työhön. Haluaisimme kiittää tästä yhteistyön hengestä. Tällä hetkellä se linja, jota on ajettu, ja esittelijän linja. Sen suhteen haluaisin lisätä muutamia huomioita vielä siihen, mitä täällä on todettu tänä aamuna. Teillä on vielä henkilöitä, jotka tietyllä tavalla lyhytenkäisesti puolustavat autosektoria Mehän olemme pyrkineet vuosia ottamaan todellisesti vaikuttavia päästöjen vähennystoimia, ja ne ovat tuottaneet vähän tai eivät juurikaan mitään tuottaessaan kuluttajille sellaisia tuotteita, jotka eivät saastuttaisi, kuten toivottua. Ja lopultakin me olemme nyt tällä hetkellä historiallisesti tekemässä tärkeän asetuksen kanssa töitä. Sen tarkoituksena on olla nyt impulsi eurooppalaisille auton tuottajille, ettei me menettäisi sitä kilpailuetua, jota me olemme jo menettämässä. Me tiedämme, että muualla maailmassa, erityisesti Kiinassa, samat eurooppalaiset auton valmistajat ovat investoineet valtavan paljon ja kunnioittavat nyt sääntöjä, joita muissa maailman osissa on vallalla. Niin minä toivoisin, että eurooppalaiset auton tuotteet eivät tätä kilpailuetuaan menettäisi emmekä nyt enää tämän enempää menettäisi aikaa. Tässä Tässä näkökulmasta ajateltuna meidän täytyy olla hyvin korkeat tavoitteet vuonna 2030 mennessä komission aloitteen taso oli liian matala ja me haluamme vahvasti tukea myöskin tätä väliaikatavoitetta vuoden 2025 hiilidioksidileikkauksia. Tämä on hyvin tärkeää, että saisimme oikealla tavalla stimuloitua autosektoria. Olen samaa mieltä luonnollisesti myös siinä, mitä esittelee muut kollegat totesivat, että meillä täytyy olla siirtymä. Kaikki nämä toimet siirtymän aikana ovat sellaisia, että niissä täytyy suojella myöskin työntekijöitä, sektorin työntekijöitä. Ja meidän ei pitäisi myöskään enää viivytellä olla sitä mieltä, että jos me en nyt sitovia tavoitteita luo nollapäästöisten ajoneuvojen kohteen, suhteen, meillä voisi olla tällainen bonusmalusjärjestelmä, joka olisi joka tapauksessa tehokas. Joka tapauksessa meillä täytyy olla minimitavoitteet nolla päästöisten ajoneuvojen myynnin osalta. Olen samaa mieltä siitä, mitä muut kollegat olivat sanoneet, ja olemme myöskin keskustelleet tässä varjoesittelijöiden kokouksessa. Olen samaa mieltä autojen käyttösyklin suhteen, ja meidän täytyy myöskin ajatella auton kokonaisikä. Tämä on perustuvaluotollinen kysymys. Ja sitten vielä yksi asia, jota haluaisin korostaa. Todellisten ajonaikaisten testien käyttöön otto on perustavan tärkeää hiilidioksidipäästöjen ja muiden saastuttajien osalta. Me tiedämme, että meillä on autojen tyyppihyväksyntä- ja testijärjestelmiä, jotka ovat erilaisia, ja me emme voi sallia sitä, että markkinoille tulee sellaisia autoja, jotka saastuvat hyvin paljon enemmän kuin on kuviteltua. Joten on erittäin tärkeää ottaa tehokkaalla tavalla tämä järjestelmä käyttöön, todelliset ajonaikaiset eh, päästöt, niiden mittaus. Meillä on ollut mahdollisuus eh, syvällisesti keskustella varjoesittelijöiden parissa jo tästä kysymyksestä, ja haluaisin vielä lopuksi todeta, että kiitän esittelijää ja toivon, että tämä asetus todellakin voisi olla mm, merkki nyt käännekohta Euroopassa. Kansalaiset ansaitsevat tämän, ne, jotka hankkivat autoja, erityisesti ne kansalaiset, jotka ruuhkaisissa urbanikeskuksissa elävät, äh, he hyötyvät tästä. Joten meidän täytyy ottaa heidät huomioon, ja meidän täytyy toimia myöskin hyvin nopeasti. Kiitoksia. This concludes the... Näin pääsemme varjoesittelijöiden kierroksen läpi. Siirrymme nyt muihin jäseniin. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöä, mutta näyttäkää, jos haluatte puheenvuoron. Edustaja Aikhaut, olkaa hyvä. Yeah, um... Kiitos puheenjohtaja. Olen nyt kuunnellut tätä keskustelua suurella mielenkiinnolla. Ja kuten kollega Eseristä, minäkin olin aikaisemmin liikennevaliokunnassa. On hyvin tärkeää, että me emme unohda tätä laajempaa kuvaa, joka on se, että me näemme tällä hetkellä valtavan eh, tavallaan eh, sen hetken, jolloin meidän todellakin on lähdettävä viemään eteenpäin kunnianhimamme. Eilen Merkel ja Macron sanoivat paljon asioita, mutta he sanoivat myös, että Euroopan tulisi nostaa kunnianhimon tasojaan ennen COP24. Eli jos katsotaan uudistuvien tehokkuutta, niin siinä nousu on ollut ihan selkeä. Tämä tulee luonnollisesti vaikuttamaan siihen, mitä me tulemme tekemään näillä sektoreilla, joita säädellään esimerkiksi taakanjakoasetuksen mukana. Ja autoteollisuus on yksi niistä ja siinä maa tieliikenne on tärkeää. Jos puhutaan kustannustehokkaista toimenpiteistä, ne on otettava nimenomaan autosektorilla. Auto ja CO2 ovat ne kustannustehokkaimmat äh, välineet. Joten jos ne ihmiset, jotka eivät halua tehdä siihen mitään, silloin heidän täytyy maksaa hinta esimerkiksi maataloussektorilla. Ja katson tässä EPP-kollegoita, jotka yleensä väittävät olevansa johdonmukaisia. Jos te haluatte olla johdonmukaisia ja jos te ette halua, että maatalous maksaa kaiken äh, taakan äh, jaon kustannuksista, niin tehkää jotain autoteollisuudelle. Me olemme antaneet hyvin selkeät äh, signaalit nyt markkinoille, mitä niiden on tehtävä vuoteen 2030. Ja jos siinä ei nyt hoideta asioita kunnolla, niin silloin koko tämä taakanjako vaarantuu ja silloin maatalous joutuu kantamaan kaiken taakan. Ja nämä terveiset teidän maatalouskollegoillenne, koska he tulevat sitten heräämään liian myöhään tähän todellisuuteen. Eli hyvä kollega Giiseke, on aika hienoa, että te nyt yhtäkkiä olette hyvin huolissanne tästä teollisuusmiksistä, onko se puhdasta vai ei. On itse asiassa hieman sääli, että EPP ei auttanut meitä saamaan kunnianhimoisempia uudistuvien tavoitteita, koska voi sanoa, jos te olette johdonmukaisia, niin silloin teidän täytyy putsata myös tämä e-miksi ja me halusimme samaan aikaan myös uudistuville paremmat tavoitteet, mutta me jouduimme niistä luopumaan EPPn takia. Ja nyt sitten EPP sanookin yhtäkkiä, että no, mutta tässä, äh, ei, miksi se nyt sähkö ei välttämättä olekaan niin puhdasta. Toinen liittyy sitten tähän määritelmään teknologian neutraalisuudesta. Olen ECRn kollegan kanssa samaa mieltä. Emme me koskaan ole olleet tämä teknologia neutraaleja. Me olemme stimuloineet nimenomaan kansallisella tasolla diiseliä. Euroopan tasolla ei ollut niin paljon keinoja stimuloida diiseliä, koska tämä voidaan tehdä lähinnä äh, verojen kautta. Esimerkiksi Saksa, jossa EPP on ollut vallassa kauan, on tuettu nimenomaan diiseliä, eikä minkäännäköistä valitusta siitä, että se ei olisi teknologianeutraalia. Mutta nyt näin onkin. Ja äh, Giseke äh, muotoilee uudelleen koko määritelmä sanomalla, että tavoitteen ei tulisi olla liian Äh, kunnianhimoinen, jos jokin olemassa olevan teknologian avulla ei voida sitä saavuttaa. No tämä on ihan uusi määritelmä äh, energianeutraalisuudelle. No minä luulin, että jos äh, joku teknologia ei kykene saavuttamaan tavoitteita, niin se on sen teknologian ongelma. Mutta nyt te muotoilette tämän kokonaan uusiksi, mutta ei se ole mitään teknologian neutraalisuutta. Te haluatte uudet tavoitteet sen vuoksi, että pelkäätte, että teidän autoteollisuutenne ei voi saavuttaa näitä tavoitteita. Hienosti käännätte ympäri ämpäri koko tämän väitteen. Koska jos me jotain opimme Dieselgateista, tehän olitte siinä toinen esittelijä, on se, että vahvat tavoitteet vievät eteenpäin innovaatioita sektorilla. Ja sen vuoksi monet eurooppalaiset teollisuudet sanovatkin, että me investoimme nyt Euroopan ulkopuolella, koska siellä meillä on säätelyllisesti varmemmat tiedot. Jos me emme saa säätelyvak varmuutta autoteollisuudelle Euroopassa, niin silloin työpaikat katoavat Euroopan ulkopuolelle. Ja se tässä on pelissä. Siksi me tarvitsemme selkeät, kunnianhimoiset tavoitteet niin, että voimme hoitaa sekä ilmaston että työpaikat. Ja sen täytyy olla teknologian neutraalisuutta. Jos teknologia siihen kykene, se on teknologian ongelma. Paljon kiitoksia. Pyrkikää pysymään aikarajoissa puheenvuoroissanne, sillä tulkit päättävät äh, kokouksen tarkkaan tänään ja meillä ei ole nyt kovinkaan paljon enää aikaa tälle kohdalle. Äh, en tiedä, oletteko vaan tässä nyt vielä edellisestä illasta, edustajan Gerber, mutta olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska minä olen äh, väsynyt, niin puhun erittäin hitaasti. No tämä nyt oli vitsi. Kiitoksia. Otan tämän huomioon tosissani, mutta ei, ei minä usein tällä valiokunnassa liikaa aikaa vie. Aivan aluksi huomio koskien EPPtä. Minä toivoin, että me olisimme sellaisessa mukavassa tilanteessa, että voisimme olla melkoisen rentoja autojen hiilidioksidipäästötavoitteiden suhteen, mutta näin ei ole. Me emme voi taloudellisista syistä emmekä ympäristöllisistä olla lepsuja näissä tavoitteissa, ja Bas Eichhout tämän toi hyvin selvästi esiin, joten en nyt toista kaikkia tätä. Mutta muutama elementti, jota halusin korostaa, melko usein sanotaan, että sähkö ajoneuvoihin on tartuttu melkoisen hitaasti. Ei näin ole. Meidän ei pitäisi ajatella yksityisiä autonomista ja ajatelkaa autojen leasing-yrityksiä, suuria autokannan omistavia yrityksiä, kuten IKEA, julkista sektoria, joka haluaa puhtaan autokannan, on valtava kysyntä olemassa, joka valittaa itse asiassa sitä, että tarjontaa ei ole kylliksi. On vuosia ja vuosia ja vuosia odotettu sähköajoneuvoja. Kysyntä on valtavaa, mutta tarjonta ei ole tämän kysynnän tasolla. Toinen argumentti, jonka Bas Eichhout toi esiin myöskin, on se, että ilmasto asetus tarkoittaa sitä, että meillä on melkoisen sitovat tavoitteet jäsenmaille. Tässä Skigol puhui Saksasta totta. ja siitä, että meidän ei pitäisi kuunnella vain ympäristöministeriä, mutta kuunnelkaapa vaikkapa valtiovarainministeriä tai maatalousministeriä. He tiedettävät, että elleivät he ajoneuvo sektoriin kohdenna toimia, jonkin muun sektorin täytyy tämä hiilidioksidin vähentämistyö kantaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä ovat rakennus ja esimerkiksi nimenomaan juuri maataloussektori. Eli tässä on valtava kauppa kyseessä. Haluaisin vielä kaksi asiaa mainita, koska esitin tarkistuksia niihin liittyen. Ensinnäkin se, että nopeasti siirrymme RDE-testeihin. Emme saa nyt tähdä samaa virhettä kuin ennen. Älkää äh, nyt pelattu, pelatko tämän yhdenmukaisen kevyyden äh, hyötyajoneuvojen testimenetelmän suhteen. Ja tämä Sitten sama asia koskee estolaatteita, kasvava määrä teknologiaa ja elektroniikkaa, erityisesti hybridiautoissa, on sellainen tilanne, että nämä estolaitteet voivat olla valtava ongelma, eli me tarvitsemme nimenomaisen kiellon estolaitteiden suhteen. Ja muutoin suurimmalta osalta tuen esittelijää ja muita puhujia, jotka olen täällä kuullut. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Liisa. Miriam Dali für den Berichtsentwurf. Kiittäisin esittelijä Dalia tästä mietintöluonnoksesta. Olen myös sitä mieltä, että me tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita CO2 äh, henkilöautoissa ja hyötyajoneuvoissa, mutta kokonais-EPP pitää tätä 50 prosenttia liian kunnianhimoisena ja toivon todellakin, että täällä valiokunnassa ja sitten täysistunnossa voimme päästä sopimukseen jostain toisesta realistisemmasta luvusta. Ja Giseke täällä mm, oli sitä mieltä, että EPP-ryhmässä on puhuttu sitä, että tämän ehdotuksen pitäisi olla komission ehdotuksen mukaisempi. Ja toivon, että pääsemme tästä yhteisymmärrykseen. Haluaisin ottaa esiin kaksi asiaa, jotka ovat lähellä sydäntäni. Edustaja Dali omassa mietintöluonnoksessa puhuu äh, siitä, millä tavalla tässä oikeastaan toimitaan, koska viimeisimpien vuosien aikana lainsäädännössä olemme yhä uudelleen puhuneet, että millä tavalla toimimme ja minä toivoin, että, me, tai luulin, että me silloin saimme aikaan kompromissin, jota ei viimeksäkään muutettu. Eli täytyy huomioida tämä paino- ja päästöyhdistelmä. Auto, joka on kaksi kertaa painavampi kuin toinen, niin sen päästöt eivät ole kaksi kertaa niin suuret kuin sen kevyemmän auton. Tästä me olemme keskustaneet moneen kertaan. Ja minusta tässä nyt ei ole välttämättä oikea parametri käytössä, vaan voitaisiin käyttää jotain muuta. Eli jos on auto, jossa on tilaa kuudelle hengelle, suurperheelle, sen täyt, että sen täytyisi täyttää samat edellytykset kuin pieni smartti, jossa vain yksi ihminen matkustaa. Ja mitenkään edustaja Dali tämän on nyt ajatellut? Eli onko teillä jotain muita ajatuksia, miten tässä toimittaisiin? Minusta tätä asiaa ylipäätään ei pitäisi edes avata enää uudelleen, koska tästä on jo aikoinaan sovittu. Sitten toinen liittyy tähän välitavoitteeseen vuonna 2025. Jos nyt ymmärsin oikein, niin tämä on Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi huomattavasti tärkeämpi kuin vuoden 2030 tavoite. 2030 meidän täytyy saada maanteillä päästöt alemmaksi, ei vain uusilla autoilla, vaan myös niille, jotka siellä jo ajavat. Ja sen vuoksi ennen vuotta 2030 täytyy tapahtua jotakin. Mutta argumentti siitä, että meidän, meillä ei testisyklin vuoksi vielä ole mitään suunnitteluvarmuutta ja että auton valmistajat eivät tiedä, mitä pitää saavuttaa ennen vuotta 2025. Minusta suuntaus on ihan selkeä ja siksi henkilökohtaisesti minulla on paljon sympatiaa siihen, mitä Nils Turval sanoi. Eli meidän pitäisi saada tavoitteita jo en, myös 2030 jälkeen ja ennen, niin että on suunnitteluvarmuus. Mutta kysynkin komissiolta, jos puhutaan yksi äh, yksittäisiä, puhutaan yksittäisistä valmistajista. Kaikkihan tietävät, että pitää mennä äh, alaspäin tiettyjä prosentteja, mutta jos äh, sitten äh, kun muutetaan tätä testisykliä, niin silloin jollekin valmistajalle se voi olla vähemmän kunnianhimoista ja toiselle enemmän kunnianhimoista, koska jotkut äh, valmistavat autoja, jotka reagoivat eri tavalla tähän testisykliin. Joten toivoisin, että komissio jollain tavalla miettisi tätä, onko mahdollista löytää jonkinnäköinen kompromissi tähän säätelyyn, jolla järkevällä tavalla voitaisiin ratkaista tämä ongelma. Eli millä tavalla lyhyellä aikavälillä toimitaan ja sitten 2025 tarvitaan tämä välitavoite ja mitä sitten sen jälkeen. Thank you and Madame Gro- Kiitoksia edustaja Grostet. Merci beaucoup Madame la Présidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin aloittaa sanomalla vihreille ystäville, että tämmöiset moraaliopetukset alkavat vähän ärsyttää. Ihan totta oikeasti, jos meillä on paljon diiseliä, niin sehän oli vihreiden pyyntö. Diiseli ei tuottanut niin paljon CO2-päästöjä ja taistelu ilmanmuutosta vastaan oli tässä hyvä ratkaisu, mutta nyt voidaan nähdä, että on koittanut hetki, jolloin pitää nähdä nämä totuudet, avoimin silmin totuudet voivat muuttua sen mukaan, miten perehdytään tieteellisesti asioihin, joita me olemme tässä tehneet. Ihan henkilökohtaisesti minä en halunnut kyseenalaistaa komission ehdotusta vuonna, vuodeksi 2025 tai 2030, koska minusta siinä oli jonkin tasoista kunnianhimoa ja minusta se vaikutti Eh, aika helpolta noudattaa auton valmistajille se määräämiä sääntöjä, mutta meidän täytyy olla mukana. Meidän täytyy olla mukana tässä ponnistelussa, kun haluamme vähentää päästöjä. Mutta hei, ihan, ihan oikeasti, jos ehdotetaan 70-75 päästöjä vuoteen 2030 mennessä, se on ihan silkkaa mielikuvituksen tuotetta meidän täytyisi ehkä kuunnella paremmin valmistajia, koska heidän, mm, kyllä heidänkin pitää päästä tuloksiin ja tavoitteisiin. Tässä ollaan nyt vähän eksytty väärille raiteille tämä bonusmaluskasko. Jos meillä on hyvä puhdas ajoneuvo, silloin pitää olla hyvä bonusmalusjärjestelmä. Silloin menetetään nämä, nämä hyödyt. Sen pitäisi olla kannustava eikä rankaiseva. Ja se on ihan sama, että tekstissäkin sanotaan tai samalla tavalla vähän rankaisevasti, että kaikki sähköistetään. Onko se nyt ratkaisu? No ei ainakaan lähitulevaisuudessa. Ja mielestäni tämä bonusjärjestelmä on ihan yksiselitteisesti vaan liitetty sähkön ajoneuvoihin muiden teknologioiden kustannuksella. Ja minä puolan nyt senkinlaista määräystä, joka olisi teknologisesti neutraali. Ja se on tärkeää. Kiitos. Thank you very much. Uh, this... Paljon kiitoksia. Näin pääsemme puhujalistan päätökseen. Ellei muuta puheenvuoropyyntöjä ole, nyt käännyn Rugemetskän puoleen komission kommentteja varten. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Paljon kiitoksia. Minä todellakin pyrin puhumaan lyhyesti. En aio toistaa kaikkea sitä, mitä komission ehdotuksessa on mukana. Tunnette tämän sisällön jo uskoaksemme. Tämä ehdotus on kunnianhimoinen, se on myöskin tasapainoinen. Ja kun kuuntelin tätä keskustelua, olen sitä mieltä, että tässä on aivan selvää, että kaikki etenevät samaan suuntaan. Me haluamme kilpailukykyisen autoteollisuuden, me haluamme innovoivan autoteollisuuden, me haluamme varmistaa sen, että työpaikkoja syntyy autoteollisuuteen ja että ne eivät siirry muihin kolkkiin ja me haluamme täyttää nämä tavoitteet. Yksi kysymys, jota meidän tulee ratkoa, jota tarkastelimme tarkkaan on tämä tahdin muutos, jota voimme ennakoida tämän ja vuoden 2030 vuoden välillä. Komissio on hyvin tarkkaan tarkastellut erilaisia parametreja tavoitealoitteiden suhteen eräissä tavoitteissa me emme ole tarkastelleet vaikutusten arviointia. Me tulemme tekemään sen nyt, jotta ymmärtäisimme täysin, mitkä ovat vaikutukset kuluttajille, vaikutukset kuluihin, vaikutukset työllisyyteen, vaikutukset autoteollisuuteen ja me tulemme tarkastelemaan myöskin sitä, mitä tämä merkitsee muun uun teknologian kysynnän suhteen. Jos me haluamme hyötyä työllisyydessä, meidän täytyy myöskin saada tuotanto pysymään Euroopassa. Tämä tulee vaatimaan jonkin verran aikaa. Meillä on onneksi jo yrityksiltä lupauksia investoinneista tulevina vuosina, mutta jos me haluamme olla päästöisiä ajoneuvoja liikenteeseen, tahdin täytyy muuttua ja sama koskee polttoainesektoria. Tässä on haasteita erityisesti maaseutualueillamme. Nämä ovat niitä asioita, joita meidän täytyy siis pohtia ja olemme pyrkineet tätä tekemään ja samaan aikaan sellaisen ehdotuksen, jossa kaikki on mukana. Toinen ulottuvuus on kysymys siitä, kuinka tämä kaikki täytäntöön pannaan. Tämä liittyy, kuten Bas mainitsi, metriikkaan ja siihen, että siirrymme WLTP-testeihin. Tähän liittyy ajoneuvon elinsyklianalyysi ja todellisten ajolosuhteiden päästömittaus. Tämä on hyvin tärkeää, mutta täällä eräs totesi, että ei halua ikään kuin pelata näillä seikoilla. Haluan nyt vain selventää vielä sen, että vaikka me käytimme viidestä kahdeksaan, että me käytimme viidestä kahdeksaan vuotta WLTP-testin kehittämiseen, niin nyt me voimme siirtyä seuraaviin testeihin, mutta tämä ei tule olemaan mahdollista. Myöskin se monimutkaisuus, johon tulen törmäämään, tulemme törmäämään, kun pyrimme kaiken tarvittavan tiedon saamaan. Tämähän liittyy monella tavalla tiedon yksityisyyssuojaan. Voimmeko me saada erilaista tietoa ajoneuvoista, jotka ovat liikenteessä ja mitä tämä tieto sitten tarkoittaa, sillä Usein tieto vain paljastaa sen, että eräät ajavat lujaa teillä ja toiset hitaasti. Ja riippuen tästä polttoaineen kulutus muuttuu hyvin merkittävästi. Miten tällaisessa tilanteessa valmistaja vastuullisesti toimii? Nämä ovat kysymyksiä, joita meidän tulee esittää. Meillä on puisteisto, mutta meidän ei tulisi nyt kiirehtiä meillä oli vuonna 2025 uudelleen tarkastelua ja silloin me voimme katsoa, mikä tilanne on tieinfrastruktuurin suhteen, uusien teknologioiden suhteen, paremman valmistuksen suhteen Euroopassa, olemmeko me saaneet tulosta ja voimmeko me nopeuttaa kehitystä vuoteen 2030 mennessä. Eli tämä katsaus tulee olemaan hyvin tärkeä elementti. Sitten viimeinen asia. Kuten kaikki, erityisesti te tiedätte tämä parlamentti, päättää nykyisen kautensa melko nopeasti ja komissio todellakin omalta osaltaan toivoisi, että tämä aloitan jotakin, mikä voidaan käsitellä tämän vuoden aikana, sillä täällä puhuttiin säätelyllisestä varmuudesta. Tämä tuottaisi säätelyvarmuutta, jota todellakin tarvitaan autoteollisuudessa ja jota investoijat Euroopassa tarvitsevat, jotta voivat edetä oikeaan suuntaan. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dali. Te kuuntelitte tarkkaan kaikki, mikä todettiin. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille heidän puheenvuoroistaan ja kiitokset myös komissiolle. Haluaisin aloittaa asiasta, joka on ollut tärkeä tälle talolle aina ja josta me puhuimme yhdellä äänellä. Nimittäin tarve varmistaa, että autot maantiellä, niiden päästöt ovat sitä, mitä ne sanovat sen olevan. Ja se, että me siirrymme NEDC-testistä 2VLTP-testiin, on tärkeää. Meidän täytyy tietää, että kysymys ei ole siitä, että me uskomme, että me tällä tavalla voimme kokonaan tämän estää. Mutta kuitenkin auton valmistajat, jotka ovat optimoineet autonsa NEDC-testeihin, saattavat tehdä sen niin VLTP-testejä varten tulevaisuudessa myös. Sitten, kuten jotkut kollegat mainitsivat, haluaisin tehdä selväksi se, että minä en kannata jotain teknologiaa jonkun toisen kustannuksella. Se tuli varmasti esiin myös varjoesittelijöiden kokouksissa. Se, mitä minä esitän, on, että voisimme työntää valmistajia puhtaampia autoja autojen suuntaan. Eli me puhumme alle 50 grammasta per eh, kilometri. Ja jos nämä autot eivät voi, tämä päästö ei voi olla alle 50 grammaa per kilometri, niin silloin tässä voitaisiin käyttää tällaista eh, miksiä, niin kuin että olisi äh, akku, sähkö, äh, vety, kaikki mahdolliset äh, yhdistelmät niin, että voidaan vähentää päästöjä. No, mikä ei ole oikeutettua se, että annetaan sellainen kuva, että tässä lainsäädännössä on kysymys työpaikkojen menetyksistä, kun me puhumme medioiden kanssa. Sanon tämän sen vuoksi, että tämä vaikutus äh, työpaikkoihin, niin tässä mietinnössä lähdetään huomattavasti pitemmälle ja pitemmällä aikavälillä kuin mitä täällä on väitetty. Ja toivoisin, että komissio voisi myös tehdä selväksi, että komission vaikutusten arviointi sanoo, että millä tavalla vaikutusten arvioinnin mukaan tämä vaikuttaa esimerkiksi työpaikkoihin. Komission arvioinnissa sanotaan 88 000 uutta työpaikkaa. C. Delft puhuu 0,04-0,15 prosentin noususta. Cambridge Econometrics puhuu siitä, että Vuoteen 2030 tulisi paljon uusia työpaikkoja ja EG Metall sanoo, että 40 prosentin päästöjen vähentäminen johtaisi siihen, että olisi enemmän 25 prosenttia enemmän sähköautoja ja 15 hybridiä ja se johtaisi 76 000 työpaikan menetykseen, mutta samanaikaisesti tulisi uusia työpaikkoja 25 000 akkuteollisuudessa ja äh, olen samaa mieltä liittojen kanssa siitä, että ne pyytävät kattavaa selkeää äh, politiikkaa ja äh, tietoa myös esimerkiksi koulutuksesta ja että tässä ottaisi huomioon akut, niiden kierrätys, koulutus ja että työpaikat pysyvät siellä, missä ne nyt ovat siirtymäkauden aikana. ehdotankin kollegoille, että katselisitte tarkemmin näitä tarkistuksia, joissa käsitellään oikeudenmukaista siirtymäkautta, jossa minä puhun esimerkiksi työntekijöiden pätevyyden parantamisesta ja kouluttamisesta. No en jatka kauempaa, aika kuluu. Odotan tuottavia ja rakentavia keskusteluita varjoesittelyiden kanssa kaikista ryhmistä niin, että voimme esitellä loppujen lopuksi hyvät kompromissit. Kiitos. Paljon kiitoksia. Yes, Mr. Lisa. Edustaja Liisa. Wenn ich richtig sehe, haben wir ja noch ein paar Minuten. Jos nyt oikein ymmärrän, niin onhan meillä tässä nyt vielä hieman aikaa. Ja haluaisinkin eh, esittää kysymykseni Dalille ja komissiolle. Millä tavalla eh, tässä, jos meillä on tiedot vasta 2020, mitä kompromissimahdollisuuksia meillä on? Ja sitten kysyisin Dalilta, eh, mitä tämän painoparametrin poistaminen merkitsee? Eli tuleeko kuusipaikkaisen auton äh, saavuttaa sama kuin kaksi paikkaisen auton. Tämä on nyt poikkeus. Otamme tämän kysymyksen vastaan. Olkaapa hyvä komissio. Apologies, Lisa. Um, I try to be short, so... Pyrin nyt vastaamaan lyhyesti. Me olemme pohtineet tätä, mikä on varmuus tuottajille, kun me siirrymme eh, WLTP-testeihin. Me olemme tehneet melkoisen teknistä työtä, olemme tehneet vastaavuustaulukkoja ja tämä tekee mahdolliseksi valmistajille jo nähdä suurin piirtein, mitkä heidän lukunsa tulevat olevan minkäkin ajoneuvon suhteen. Toisekseen kaikki voivat äh, jo olemassa olevia ajoneuvoja testata uuden WLTP-järjestelmän su- suhteen niin, että näkevät, mitkä luvut ajoneuvon suhteen ovat. järjestelmä tulee käyttämään melkoisen hitaasti, mutta virhemarginaali on hyvin pienistä vielä Viimeinen asia, jonka edustaja Dali mainitsi, se mahdollisuus, että pelaittaisiin yhtä järjestelmää toista vastaan, kuten NEDC. Testeissä on tapahtunut luonnollisesti tämä WLTP-tieto, jota kerätään aluksi, on päästöleikkauksen pohjana. Eli jos olisi mahdollisuus pelata testi järjestelmien suhteen, niin että voitaisiin konfiguroida ajoneuvo sillä tavoin, ettei korkeita päästöjä WLTPstä saisi. Tämä on riski, jota me haluamme tällä hetkellä tarkastella, että me voisimme minimoida tämän riskin, sen riskin, jonka olemme NEDCn suhteen nähneet toteutuvan. Sitten vielä yksi asia, joka on aivan ehdottoman tärkeä. Me olemme samaa mieltä täysin edustaja Liisen kanssa siinä, että autojen, autoja ei voi suoraan vertailla. Mikä mielenkiintoista on kuitenkin se, että kun siirrymme nollapäästöisiä autoja kohti, tämä vertailu muuttuu vähemmän ja vähemmän relevantiksi näissä hyvin premium-autoissa on hyvin paljon teknologiaa todennäköisesti käytössä, joka tulee huolehtimaan siitä, että niiden päästöt ovat pienempiä. Nämä tulevat todennäköisesti olemaan polttoainetta säästäviä tai akkukäyttöisiä ajoneuvoja, joten koko ei vaikuta lopputulokseen. Me tulemme näkemään tämän kehityskulun tällä hetkellä kysymys on relevantti, mutta se tulevaisuudessa ei sitä ole. Kiitoksia ja pahoittelen edustaja Liise. Että en vastannut suoraan tähän kysymykseen. Tilanne tällä hetkellä on, että ne tavoitteet, joita me käsittelemme, eivät ole yksittäisille autoille, vaan ne ovat äh, eu tasolla olevia äh, autokantaa koskevia. Ja en usko, että olisi oikeutettua sanoa, että voi olla isompia autoja, jotka painavat enemmän ja käyttää sitä oikeutuksena autoille, jotka, joiden päästöt ovat suuremmat. Meidän täytyy muistaa, että ajan myötä tulemme olemaan tilanteessa, jossa on autoja, jotka, joiden päästöt ovat pienempiä CO2-päästöjä, vaikkakin niiden paino on suurempi kuin jollain muulla autolla toivon, että me pääsisimme tilanteeseen, jossa katsomme koko elinsykliarviointia ja tilannetta, jossa katsotaan aasta zetaan. Tämä on asia, josta meidän, jossa meidän pitää katsoa myös tulevaisuuteen. And that, uh, actually concludes. Ja näin pääsemme keskustelumme päätökseen. Me äänestämme 10. syyskuuta Envissä asiasta ja sitten todennäköisesti lokakuun ensimmäisellä täysistuntoviikolla täysistunnossa. Nyt viimeisen asian me tänään kyseessä on mm, vastalause. Asetamme Bridin käyttö valmisteryhmässä 18. Meillä on Edustaja Gardin, esittelijän, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä jälleen kerran esitän tämän vastalauseen, jonka tarkoituksena myöntää, antaa käyttöön neonikotinonille jossa on kyse hyönteismyrkystä mehiläisistä Euroopassa. Tässä on kyse siitä, että annetaan asetamirin käyttö aktiivisena aineena, jonka tarkoituksena on käyttää biosiidivalmisteissa tyyppiä 18. Nämä tuotteet tulevat taistelemaan hyönteisiä vastaan, lentäviä ja ryömiviä martimia ja myös kaikkia erilaisia punkkeja luteita vastaan, joita löytyy rakenteissa sisällä ja ulko, rakennusten sisä- ulkotilaissa. Tämän tyyppinen käyttö on ongelmallinen samoin kuin jos me käytämme nyt asetamipridille näin viljelyalueilla. Tämä aihe hyökkää eh, hyönteisten ja pölyttäjien hermojärjestelmään, halvaannuttaa ne ja tappaa ne ja niiden käyttö aivan selvästi tuo suunnattomia, suunnatonta tuhoa hyönteisyhteisölle ja on vaikeata lähteä nyt tällä hetkellä rajoittamaan tämä, tämän aineen käyttöä. Komissio on jälleen kerran ehdottanut, niin kuin jo edellisen näiden kanssa laajentaa tämän tuotteen käyttöä, joka on suoraan vastuussa mehiläisten katoamisesta. Muistakaa vain marraskuussa 2000, maaliskuussa 2018 parlamentissa suurella enemmiksellä hyväksyttiin päätöslauselman näkymistä, kun oli kyse nimenomaan mehiläishoidosta, mehiläistarhauksesta ja komissio on perustanut tämän tieteelliseen konsensukseen ja kieltää kaikkien aktiivisten hyönteismyrkyjen käytön. Siihen kuuluu myös nionikotoidit ja myös kaikki vastaavat hyönteismyrkyt. Meidän täytyy olla yhteneväisiä tässä toiminnassa, kun me äänestämme tästä vastalauseesta tätä ainetta ei enää ei ole, ei vielä ole myynnissä. Se ei ole vielä myynnissä, koska, koska sitä ei saa vielä käyttää maanviljelytilo, maanviljelyssä, koska on kyse pölyttäjistä ja sitä ei, sit se on erittäin vaarallista kaikille eh, nisäkkäille. Kaikki nämä muut hyönteismyrkyt, on kyse myös asetamipridistä. Biosidivalmeissa tämä aine osallistuu se lisäksi myös kroonisesti muiden hyönteismyrkkyjen käyttöön ja se vaikuttaa mehiläisten katoamiseen Euroopassa. Haluan tämän lisäksi sanoa vielä yhden sanan mehiläis tarhaajat Normandiassa Ranskassa ovat puhuneet vakavasti mehiläisten katoamisesta, eli noin 300 pesää per vuosi. Hyvät kollegat, minä pyydän, että te tuette minun vastalausettani. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Täällä oli nyt vain kaksi puheenvuoropyyntöä. Kaikki edustajat eivät ole paikalla. Olkaapa hyvä. Paljon kiitoksia. Aivan lyhyesti. Voisin puhua, koska aika rientää. Uskoakseni asetamibridin tapauksessa komissio, joka teki tämän biosidivalmisteen käytön kasvihuoneessa mahdolliseksi, valmisteryhmässä 18. Tässä nyt kaikki on dokumentoitu, kaikki käyttöön liittyvä sekä ihmisten terveydelle että muuten koituvat seuraamukset, mutta kuitenkaan ei ole osoitettu mitään hyötyjä tämän aineen käytöstä kasvihuoneessa, mitä tulee sitten taas sen käyttöön ulkona tiettyjä epäilyjä on olemassa. Tämä aine kuuluu neonikotinoidien piiriin ja vaikuttaa mehiläiseen. Komissio on tehnyt asetamibridin käytön kasvihuoneessa mahdolliseksi. Tämä päätös on perustunut sellaiseen tietoon, ettei mitään riskejä piillyt tämän tuotteen käyttämisessä hyönteiden hyönteisten torjumiseksi. Kuitenkin tilanne on aivan erilainen, josta käytetään ulkona eikä kasvihuoneissa. Meillä ei kuitenkaan ole kylliksi tietoa tässä tapauksessa. Mielestäni tulevaisuudessa, kun päätämme eh, tämän aineen käytöstä ulkotiloissa tai sen kiellosta ulkotiloissa. Meillä tulee olla lisää tieteellistä tietoa tai ainakin Euroopan kemikaaliviraston lausunto ja tieteellisten asiantuntijoiden lausunto asiasta. Päätöstä ovat jäsenmaat analysoineet ja jäsenmaat melko yksimielisesti ovat päättäneet sallia asetamibridin käytön suljetuissa tiloissa eli kasvihuoneissa. Me tuemme tällaista ajatusta. Minun ryhmäni ECR toivottaa tervetulleeksi ajatuksen. Ja me olemme myöskin tyytyväisiä siihen, että kaikki vaara, joka voi koitua terveydelle tai luonnolle, ainetta sisätiloissa käytettäessä voidaan kontrolloida Tämä on turvallinen aine tällaisissa olosuhteissa käytettynä ja siksi me emme tue tätä vastalausetta. Kiitoksia. Sitten eh, herra Tarent komission puolesta, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Let me uh, begin by addressing some of the points that uh, Mrs. Good Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vastata kysymykseen, jonka Rova Godin otti esille tässä tekstissään ja päätöslausuman luonnoksessaan niin oli ihan oikeudenmukaista sanoa, että tätä ei ole vielä mm, markkinoitu, lanseerattu markkinoille. Tämä on ollut jo vuodesta 2000 saatavilla ja sitä käytetään. Ei tämä ole mikään uusi markkinoille tuotu tuotavissa oleva tuote. Ja tämä auktorisointilupa, siihen tulee rajoituksia kunnioittain niitä, joita täällä on tänään kuultu. Jäsenvaltiot ovat vaatineet, että kansallinen lainsäädäntö vaatii tätä. Eli me tulemme pikemminkin rajaamaan tämän aineen käyttöä suhteessa sen nykykäyttöön. Ei ole myöskään oikeata väittää, että että käyttöä voitaisiin verrata muihin kasvinsuojeluaineiden käyttöön. Mitä me olemme nyt tässä antaneet luvan? Olemme antaneet sen luvalle sen käytön, käytölle luvan sisätiloissa, kuten edellinen puhuja tässä sanoi, ja aivan välittömässä läheisyydessä, jotka ovat suljettuja tiloja, ei ei mitenkään ole kyse siitä, niin niistä, niistä aineista, joita käytetään kasvinsuojelutoiminnassa. Me haluamme arvioida tietysti riskit erityisesti mehiläisille ja ja on todettu, että riskit ovat erittäin alhaisia tämän aineen käytön suhteen ainakin silloin, kun sitä käytetään sisätiloissa tai ei käytetä välittömästi kasvihuoneiden läheisyydessä. Riski on täysimittaisesti arvioita ja on todettu, että se on hyvin vähäinen. Rova Godin, te mainitsette johdantosan numeron 12, jossa sanotaan, että meidän päätöksemme ei ole tämän johdantoosan linjausten mukainen. Se ei ole myöskään asianmukainen. Asiallinen väite on kyse aineesta, joka perustuu cut-off-kriteereihin, joka ei taas ole asianlaita asetamibridin kanssa. Eli tätä ainetta on arvioitu hyvin tyhjentävästi, niin kuin asetus määrää ja suosit on annettu tarkat suositukset sen käytöstä ja me olemme päättäneet jatkaa tämän suosituksen voimassa. Olemme, olemme eh, erittäin hyvin sisällä meidän mandaattimme puitteissa. Paljon kiitoksia. Haluaisin ilmoittaa teille, että tästä asiasta järjestä huomenna vaan tänään iltapäivällä. Ja tämä saattaisi ehtiä täysistuntoon jo heinäkuussa. Toivottavasti tapaamme kaikki uudelleen tänä iltapäivänä äänestykseen varten. Kiitoksia.